Ennen kuin aloitamme istuntomme, haluaisin muistuttaa metsäpalojen uhreista Portugalissa, Espanjassa viime viikkojen aikana. Kuten aikaisemmin sanoin puheenvuorossani Eurooppa-neuvoston kokouksessa, tämä ilmiö on erittäin huolestuttava ja ansaitsee kaikkien meidän huomion. Meillä yli 750 hehtaaria, 1000 hehtaaria Metsää paloi Euroopassa suurin osa tästä Portugalissa ja tämän vuoksi olen vakuuttunut siitä, että nyt olisi kiire ryhtyä kansalais- suojelutoimiin Euroopassa ja ryhtyä säätelytoimiin, jotta voisimme välttämättä heti auttaa tarpeen sattuessa kansalaisiamme. Ja haluaisin myöskin muistuttaa yhteisestä päätöksestä, jonka olemme tehneet puheenjohtaja Tuskin kanssa, puheenjohtaja Junckerin kanssa, metsäpalojen uhrien auttamiseksi tänä vuonna Euroopan unionissa myötämme palkinnon. Tämän palkinnon myönsimme viime perjantaina tässä kyseessä. On symbolinen tapa osoittaa, kuinka lähellä haluamme olla näitä yhteisöjä ja perheitä, jotka monet kärsivät äh, ihmisenkin menetyksistä Espanjassa ja Portugalissa. Ja haluaisin myöskin muistuttaa minuutin hiljaisuudesta, jonka aikaa voimme muistaa myöskin Ofelia Hurrikaanin uhreja. Tämä minuutin hiljaisen hetken. Desidero altresì informare l'aula che... Haluaisin myöskin ilmoittaa parlamentille siitä, että huomenna ennen äänestyksiä vietämme minuutin hiljaisen hetken muistaaksemme Daphne Caruana Galizia, journalistia, joka barbarisella tavalla murhattiin iskussa viime viikolla. Vietämme tämän lyhyen seremonian huomenna, sillä huomenna meillä on täällä läsnä uhrien läheisiä, jotka on kutsuttu ja jotka ovat ottaneet vastaan kutsun saapua parlamenttiin.